ne adekvaatit ulottuvuudet, joita tarvitaan aivan erityisesti näinä vaikeina aikoina niin kuin nykyään. Kiitos Lavia. Päätimme tämän keskustelun sitään huomenna kello 12. Nyt siirrymme yhteiskeskusteluun, joka koskee kakaoalaa. Meillä on herra Moreiran suositus, joka koskee vuoden 2010 kansainvälistä kakaosopimusta ja samoin myöskin Kannamme kuulla komission julkilausuman, joka koskee lapsityövoimaa kaakavalalla. Aluksi neljä minuuttia, herra Moreira. Obrigado, senhor eh, presidente. Kiitoksia, herra puhemies. Todellakin minä Aloittaisin tämän keskustelun koskien kahta asiaa, jotka liittyvät toisiinsa, mutta ovat erilaisia. Ensimmäinen on kansainvälinen kaakaosopimus vuodelta 2010, josta Euroopan parlamentin hyväksyntää pyydetään. Ja toinen on sitten päätöslauselmaesitys koskien lapsityövoimaa kaakaoalalla. Minä olen kansainvälisen kaupavaliokunnan esittelijänä tämän sopimuksen suhteen. Ja valiokuntahan on esittänyt suosituksen, jonka minä olen laatinut. Kansainvälisen kaupan valiokunta yksimielisesti suosittelee, että parlamentti hyväksyy tämän kansainvälisen kaupan sopimuksen vuodelle 2010. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä sopimus vahvistaa mahdollisuuksia toimia kansainvälisille kaakao toimijoille tällä alalla. Sopimus luo lisää läpinäkyvyyttä koskien sitä tapaa, jolla kaakaoala toimii. Se ottaa myöskin kansalaisyhteiskunnan toimintaan mukaan. Ja kolmannekseen tämä kansainvälinen sopimus tähtää uusin toimin hyvin työolosuhteisiin kakaoalalla, jotta kyseessä olisi kestävä ala. Tarkoituksena on parantaa työolosuhteita ja kunnioittaa kansainvälisiä sääntöjä, erityisesti ILOn sääntöjä. Ja sitoumusosapuolilta pyydetään kestävän kehityksen tukemista kakaoalalla ja sellaisten ohjelmien käyttämistä, jotka tukevat näitä päämääriä. Kaikkein suurimmat kaakaon viejät Euroopan unionihan on suurimpia kakaon tuojia, ovat samaa mieltä, että on hyvin tärkeää, että kaakaon tuotanto tehdään kaikkein kestävimmällä mahdollisella tavalla kansainvälisellä tasolla. Nykyinen kaakaojärjestö on meidän paras kumppanimme, kun pyrimme nämä velvollisuudet täyttämään. Sitten toinen teksti, johon viittasin. Uskoisin, että kakaoalalla lapsi tuovoiman käyttö on hyvin vakava kysymys. Ja valitettavasti se on jotakin, mitä ei usein käsitellä. Se ei saisi kuitenkaan kansainvälisissä kakaoalaa koskettavissa sopimuksissa jäädä ilman huomiotamme. Tämän vuoksi meillä on esitys lapsityövoiman käyttöä koskien kakaoviljelmillä, erityisesti Länsi-Afrikassa. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia näistä ongelmista ja myöskin tuottajat. Kymmenen viimeisen vuoden aikana kaakaoala on lähtenyt liikkeelle hyvällä tavalla. He ovat tehneet kansalaisjärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyötä, jotta kaikki lapsityövoiman käyttö kaakaoalalla saatettaisiin poistettua, mutta on vielä paljon asioita, joita pitäisi saavuttaa. Lapsia on yhä kaakaa viljelmillä töissä, vaarallisissa olosuhteissa, jotka saattavat riskeerata heidän terveytensä. Ja usein emme osaa oikein arvioida, kuinka paljon lapsia näissä viljelmissä on töissä. Heitä saattaa olla kymmeniä tai satoja tuhansia. Me jatkamme ponnistelua, jotta lapsityövoima saataisiin poistettua Erityisesti kaikkein vakavimmat lasten lapsityövoiman käyttömuodot kakao-alalta. Poliittiset toimijat, sitoumusosapuolet ja kansainväliset järjestöt, heidän pitäisi säilyttää tämä kysymys mielessään. Minä odotan komission lauselmaa, jotta saisimme aikaan konkreettisia toimia, konkreettisia vastauksia – Uskoisin, että Euroopan unionin täytyy reagoida lapsityövoiman käyttöön. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt komission jäsen Piebalgs. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin aluksi kiittää Jeremy Moreiraa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa ehdotuksista, näistä ehdotuksista, jossa pyritään, äh, jossa käsitellään kansainvälistä kaakkosopimusta. Komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että uusi sopimus on hyvä pohja edistää kansainvälistä yhteistyötä maailman kaakaosektorilla. Ja se myötä vaikuttaa äh, myös äh, kaakaotalouden vahvistumiseen. Tämä sopimus mahdollistaa sen, että maailmanmarkkinoilla voidaan tähdätä oikeudenmukaisiin hintoihin, josta, josta hyötyvät tuottajat ja kuluttajat. Samalla siinä päästään kunnolliseen taloudelliseen tuottoon ja kestävään kaakaotalouteen. Kaikki nämä elementit ovat erittäin tärkeitä kaakaotuotantomaissa, joissa, jotka kuitenkin useimmissa tapauksissa ovat kehitysmaita. Ja, äh, äh, Euroopan unioni on suurin kaakkaon kuluttaja siinä mielessä se on tärkeässä roolissa edistääkseen kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kaakkaokauppaa näiden maiden kanssa. Tällä vastuulla, tämä vastuu muistaen, täytyy muistaa äh, se, että kysymys äh, lapsityövoimasta on yksi äh, suurimmista ja vaikeimmista haasteista. On ristiriitainen näkökohta tässä on se, että meidän mielestämme tämä eräät että eräissä perinteissä tämä on hyväksytty käytäntö. Me olemme kuitenkin samaa mieltä Ilon kanssa ja Kaakaosäätiön kanssa, että sopimus on hyvä lähtökohta lapsityövoiman poistamiseksi tällä erityisellä sektorilla. Voisimme mennä pidemmällekin tässä sanomalla, että lapsityövoiman käyttö ylittää kaakkaosektorin rajat ja valitettavasti on niin, että lähes kaikissa, tämä on fakta, lähes kaikissa kehittyvissä kumppanimaissamme. Ja kuitenkin perusoikeuskirjassa on, on todettu tämä oikeus. Meidän täytyy edistää tätä oikeutta ja komissio on sitoutunut tähän asiaan. Euroopan unioni on edelleenkin mukana siinä, että pyritään poistamaan lapsityövoiman käytön syyt ja juuret globaalilla tasolla. Ja me haluamme varmistaa, että lapsen koulutus, koulutusta ei saa uhrata työn alttarille. Ja lasten fyysinen ja tunnekehitys siihen ei saa vaikuttaa haitallisesti tällä tavalla. Kansainvälisellä tasolla 32 artiklan nojalla YK on yleissopimuksesta lapsilla on oikeus saada suojaa taloudelliselta riistolta ja lapsityövoiman käytöltä. Kuitenkin komissio on toistuvasti ilmaissut sen pahoittelunsa sen suhteen, että huolimatta kansainvälisen yhteisön ponnisteluista mukaan lukien tämän tämän lumen yleissopimuksen ratifiointi ja sen säädökset, jossa kielletään tämän tyyppinen käytäntö, niin jatkuvasti yhä suurempi määrä lapsia on mukana tällaisissa toivissa, joka kuuluu lapsityövoiman määritelmän piiriin. Ja haluan kiinnittää huomiota tänään siihen, että, että 142 miljoonaa lasta työskentelee tehtävissä, jotka, jotka kuuluu lapsityövoiman määritelmän piiriin ja Afrikassa se on lähes 30 prosenttia lapsista. Meidän pitää, minä arvostan sitä, mitä herra Moreira tässä ja, ja tämän parlamentin jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota tähän asiaan. Mutta tämä on hyvin monimutkainen asia. Kehittyvissä maissa, aivan erityistä kaakkaosektorilla, ongelma lapsityövoiman suhteen sitä ei voida jättää erilleen. Ne tarvitsee integroitua konseptia ja kaikkien täytyy ottaa huomioon kaikki ne seikat, jotka liittyvät köyhyyteen ja lapsityövoiman tarpeeseen ja lapsikauppaan tätä lapsityövoimaa varten niin kuin tässä luonnoksessa aivan oikein sanotaan, 90 prosenttia Länsi-Afrikan kaakkoviljelijöistä on pieniä perheviljelmiä jotka ovat suurten haasteiden edessä. Ne ovat usein monien kymmenien kilometrien päässä kauppaväylistä ja ovat, niillä ei ole juurikaan infrastruktuuria. Ja tämän tyyppisissä olosuhteissa lapset työskentelevät usein näillä tiloilla. Ja jotta voidaan, voitaisiin luoda ehdot ja edellytykset sille, jolloin lapsia ei enää tarvitse käyttää tähän, niin komissio on täysimittaisesti mukana kehittäessään yhteistyötä ja politiikkaansa tällä sektorilla. Ja vuoden 2010 komission työpaperissa puhuttiin lapsityövoimasta ja 2010 kesäkuussa neuvosto teki asiasta päätelmät. Me tarvitsemme toiminnan koordinaatiota, joka on ollinen osa tätä toimintaa. Ja tämä muistaen meillä on koordinoitu EU-konsepti, jossa olemme yhteistyössä kansainvälisten elimien ja organisaatioiden kanssa. Tämä on, tässä on kysymys Länsi-Afrikan maista, jotka pyrkivät hoitamaan tämän asian itse, ollen samalla yhteistyössä. Ja tässä pyritään pyritään mahdollistamaan paremmat työvoimaviranomaisten tarkastukset. Ja lopuksi haluan todeta, että lapsen paikka on kuitenkin koulussa eikä tehtaissa tai tiloilla. Ja köyhyyden kitkeminen on kuitenkin ensimmäinen tavoite tämän lapsityövoiman ongelman poistamiseksi. Meidän täytyy puuttua lapsityövoiman käytön syihin Afrikassa ja muissa, muissa kehittyneissä maissa. Olen todellakin kiitollinen Euroopan parlamentille vielä kerran siitä, että tämä tärkeä asia on otettu täällä esityslistalle ja komissio tulee puuttumaan tähän asiaan myös omassa työssään. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja nyt kansanpuolueryhmän puolesta puolesta minuuttia rouva Köstinga. Kiitos, puhemies. Aluksi haluaisin esittelijää ja kollegoja kiittää yhteistyöstä. Uskoakseni me saatamme tässä mietinnössä ennen kaikkea päätösohjelmassa saada aikaan hyvän kompromissin. On selvää, että kaakaosopimuksen osalta on saatu aikaan hyvä, kestävä askel kaakaon tuottajien ja kaakaota kuluttavien maiden välillä. Se, että se aikaan suunnittelun varmuutta kaakaopavun tuottajille ja heidän perheilleen, se, että varmistetaan elintarvikevarmuutta, toimitusvarmuutta, harjoitetaan ylipäätään yhteistyötä, jossa pyritään torjumaan riistävää lapsityövoiman käyttöä, ovat tärkeitä kysymyksiä kestävälle kehitykselle kaakaoalalla. Me kannamme vastuun siitä, että tuottavat yritykset myöskin tulevaisuudessa voivat kehittyä reiluissa olosuhteissa. Se, että torjutaan riistävää lapsityövoimaa, on asia, johon ulkomaankauppavaliokunta on kiinnityskenttä huomiota. Me olemme voineet eh, tarttua olennaisiin kysymyksiin ja sopia niistä. Näihin liittyy esimerkiksi työ, lapsityövoiman määrittäminen, sillä kaikki lapsityövoima ei ole riistävää eikä vaarallista. Ja tämä on nähtävissä myöskin suurimmissa kaakaota tuottavissa maissa. Lähes poikkeuksetta kaakaon viljely ja korjuu tapahtuu perheviljelmillä. Tässäkin lapset auttavat vanhempia. Tärkeää on kuitenkin mahdollisuus astua koulutukseen ja se, miten lapset yleisesti kehittyvät meidän täytyy kiinnittää huomiota sellaiseen lapsityövoimaan, joka on riistävää ja vaarantaa terveyden. Se on turvattava kaikin keinoin ja olemassa oleva päätösasema mainitsee selkeästi ja tasapainoisesti ne asiat, joista Euroopan parlamentti on huolissaan. Tarkistukset ovat turhia ja olen tyytyväinen siihen, että esittelijä myöskin täysistunnossa tulee jatkamaan samaa hedelmällistä yhteistyötä, mitä on aiemmin nähty. Kiitos. Ja nyt sosiaalisten demokraattien ryhmän puolesta Yksi minuutti, Rova Badia. Kiitos puhemies, herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensisijaisesti haluaisin onnitella esittelijä Moreira erinomaisesta työstä niin päätösaseman kuin eh, tämän kansainvälisen sopimuksen osalta. Tämä kansainvälinen sopimus, josta äänestämme huomenna, eh, tulee asianomaisesti tarttumaan sellaisiin toimiin, joista on puhuttu aiemmin, välineisiin, jotka liittyvät tuottavien maiden talouden kehittämiseen, oikeudenmukaisiin hintoihin tuotteille ja kuluttajille ja myöskin kestävät puitteet ajatellen ympäristöä ja sosiaalisia kysymyksiä. Nämä sosiaaliset puitteet ovat mukana päätösohjelmassa ja se on asia, josta tulemme äänestämään huomenna. Ja minusta tosiasia, että pohjimmiltaan pyritään poistamaan lapsityövoima, on selkeä voitto, koska se on yksi ongelma, Kuten komission sen mainitsi, yksi ongelma, johon on käytetty aikaa, me olemme käyttäneet aikaa sen torjumiseen, mutta tosiasia on se, että luvut eivät ole se, paljon se, että 24 miljoonaa lapset, lasta, jotka ovat jotka kuuluvat lapsisten voimaan, ei ole luku, joka ilahduttaa. Tämä on taistelu, jota täytyy käydä monella rintamalla. Ja haluaisin todeta tässä, että kolmella konkreettisella rintamalla minusta tällä on merkitystä. Yksi niistä olisi se, että ratifioitaisiin yleissopimus, jonka YK on tehnyt, joka koskee lasten oikeuksia, ja että kaikki maat ratifioisivat sen. Ja se on tärkeää, tärkeä, että myöskin pyritään lisäämään tutkimusta ja kehitystä niin, että saataisiin tut- tuotantotekniikkaa, jotka eivät edellytä sitä, että tarvitaan lapsityövoimaa. Ja lopuksi se, että luodaan eurooppalaiset normit, jotka liittyvät kestävyyteen – Minusta on tärkeää, että komissio olisi hyvä, jos se pyrkisi tarttumaan näihin esityksiin ja olisi myöskin kuulla komission jäsenen mielipiteen näistä esityksistä. Maria. Kiitos, Rova Vadia. Teillä oli puheaikaa yksi minuutti. Ei pidä unohtaa tätä. No niin. Nyt liberaalien puolesta kaksi minuuttia herra Rinaldi. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Kaakaomarkkinat on paradoksaalinen asetelma ja alusta pitäen se on aika pirullinen markkina-alue. E, Firenzeläinen kauppia, joka äh, tuottaa 1500-luvulla kiersi maailmaa ja, ja toi kaakkaota tänne alueelle ja lähteenä oli kuitenkin korjakauppa, jolla tätä, jolla tätä kauppaa rahoitettiin. Ja tähän mennessä tämä epäinhimillisyys on säilynyt. Gaana ja Snorsuluurannikko tuottavat lähes 90 prosenttia tuotannosta ja useimmat lapset ovat alle 14 vuotioita ja ne niin täytyy käytännössä asua näillä tiloilla. oli viime viikolla Norsunluurannikolla, jossa myös tapasin erään kansalaisjärjestön puheenjohtajan, joka toimii sen puolesta, että joka on saanut myös presidentin puolisolta tukea toimintaansa ja tämä toimii lasten riistämistä vastaan, mutta meidän täytyy mennä pidemmälle eikä pelkästään nostaa sormella. Meidän täytyy saada aikaan sosiaalinen vastuu. Sitä ei ole tähän mennessä vielä löytynyt. Tämä ei ole mikään mekaaninen eikä intensiivinen kulttuuri tässä on, siellähän käytetään myös paljon torjunta-aineita. Kiitän Moreira ja, ja vali, valiokuntaa tästä asiasta. Tämä sopimus on hyvä pohja, se mahdollistaa oikeudenmukaiset hinnat ja EU:ssa, joka kuitenkin on tuo kaikista tuotannosta puolet, meillä on aivan erityinen vastuu tästä. Meidän täytyy päästä nopeasti käytännön tasolle, meidän täytyy saada välineitä käyttöön, jota asia voidaan hoitaa paremmin, mutta tämä yksin ei riitä, että meillä on tämä sopimus. Kuluttajienkin täytyisi kantaa vastuunsa. Meidän täytyy markkinoida reilua suklaata ilman lapsityövoimaa myös Afrikan, afrikkalaisilla tiloilla. Me voimme tehdä paljon enemmän, voimme saada aikaan eurooppalaisen laatumerkin. Tähän mennessä se on ollut vain yksityinen aloite. Ryhmän puolesta herra Stas. Collega's, voorzitter, commissaris. Hyvät kollegat, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, naiset ja herrat. Me juuri kuulimme kansainvälisestä kaakaon tuotannosta. 80 prosenttia tuotannosta Eurooppaan tuodaan Länsi-Afrikasta. Se on edustaa 17 prosenttia kokonaistuotannosta ja olemme kuulleet, että Länsi-Afrikassa länsityövoimaa käytetään hyvin paljon, koska maailman suurin suklaa ala on Euroopan unionin alueella. Meillä on hyvin suuri vastuu tämän lapsityövoiman poistamisessa, hyvin suuri sosiaalinen moraalinen vastuu. Herra Moreran mietintö on hyvä. Se keskittyy yhteen kahdesta tavasta, jolla voimme päättää lapsityövoiman käytön. Yksi tapa on tiedon vaihtaminen ja yhteistyö, että voisimme samaan aikaan parantaa jakelujärjestelmää ja toimia, jotka vähentävät lapsityövoiman käyttöä. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi se, että takaamme tuottajahinnat, reilut tuottajahinnat, kansainvälinen kaakaosopimus tähtää tähän. Meidän täytyy kohdata se ajatus, että jos suklaan hinta on reilu, tuottajat saavat enemmän rahaa ja eli näin tapahdu, köyhyyttä syntyy ja köyhyys vie lapsityövoiman käyttöön. Meidän täytyy taata tämän vuoksi reilut hinnat. Tämä on kaikessa hyvin tärkeä asia. Kiitos ja nyt yksi minuutti herra Scholz. Niin, lapsityövoima, kaakao ja suklaa ovat kulmakivi tässä keskustelussa. Tärkeää, että parlamentti jo toista kertaa lyhyen ajan sisällä ottaa esille lasten käytön hapana työvoimana tai orina. Tästä syystä tuemme sopimusta, mutta kuitenkin me kävimme epäarvoisen keskustelun valiokunnassa, pitäisikö katsoa, pitäisi tuomita se, että lapset harjoittavat pakkotyötä, vai pitäisikö vasta puhua siinä hengessä, joka on YK yleisopimuksen mukaista. Meidän pitäisi siksi tarttua tähän. Miten herra Stödi, teidän ryhmän esittämä Jonathan kappale E tekee harmittamaksi sen osa osan päätös, joka koskee lasten työskentelyä kaakafilmillä. Näiltä lapsilta viedään mahdollisuudet tulevaisuuteen, ja tämä kohta pitäisi poistaa. Jäätösmästä ja Kosman kapalliselta D tarvitse sen, että parlamentti sulkee silmänsä siltä, että Länsi-Afrikassa lapsia kaapataan ja myydään kaakaoviljelmille ja jossa joutuvat harjoittamaan pakkotyötä. Ennen kaikkea Nonsoluun kannikolla ja Gaanassa on tällaista. Se on hirvittävää todellisuutta siellä. Katsokaapa äh, dokumenttielokuva Likainen äh, suklaa. Siinä tota, lapsen hinta on 200-300 euroa. Lapset kaavataan malista ja, ja Nosulanikolla on yli 12 000 lasta, joilla ei ole siellä sukulaisia. Ensi kerralla, kun se myös suklaata, meidän pitäisi konkreettisesti kysyä, minkä lapsen kohtalo on sen takana, että meillä on oikeus tähän nautintoon. Kiitos. Scholz. Kiitos, herra Scholz. Ja nyt minuutti sijoitustomien puolesta herra Möltsä. Puhemies, mehän tiedämme, että kaakkosektori on kovan paineen alle. Äh, suklaan kas, kysynnän kasvu Aasian maissa lisää tietenkin äh, sitä tilannetta, että oikeastaan meillä puuttuu äh, puuttuu tonneittain suklaita, vaikka tuotantokin kasvaa, niin erityisesti naursunluorannikon tilanne pitäisi ottaa huomioon loppujen lopuksi että siellä maatalousuudistus vuosina 2012-2013 on johtanut siihen, että kauppa on käyty salaisesti kaakaoala ja suklaateollisuus kattaa miljoonia työpaikkoja. Sillä on kuitenkin osittain toimintaa epäinhimillisissä työolosuhteissa. Eli me pääse toimimaan sosiaalisten parannusten puolesta ja lapsityövoiman vastustamisen, meidän täytyy pelätä, että, että tämä parannus tapahtuu vain paperilla ja EU edelleenkin on maailman suurin suklaan kuluttaja. Siitä hu- huolittamatta meidän pitäisi tähdätä kestävään kehitykseen kaakaon tuotannossa. Kiitos, herra Möltsär. Ja nyt muut puhujat. Puolitoista minuuttia, herra Kaspari. Presidente, meine sehr geehrten Kolleginnen und Mies, hyvät naiset ja herrat, tämä asiakirja, mikä on tullut esille useassa puheenvuorossa, meitä kohtaa ongelma. Toisaalta me torjumme kaiken lapsityövoiman käytön, ja voin sanoa, että neljän lapsen isänä minä voi todella huonosti, kun ajattelen sitä, mitä mahdollisesti toiset lapset ovat tekemään, jotta minun lapseni voivat jonakin aamuna juoda kupin kaakaota. Toisaalta emme saa kuitenkaan kiistää sitä, että meidän pitää saada maissa tilanne aikaiseksi, jossa voidaan ottaa käyttöön sosiaalisia vähimmäisnormeja, jotta voidaan rahoittaa kouluja, rahoittaa koulutusta, jotta voidaan rahoittaa ja rakentaa sosiaalisen turvan järjestelmiä. Ja ongelma on siinä, että jos me emme harjoita kauppaa maiden kanssa, maihin ei päädy rahaa, eikä voida rakentaa kaikkea sitä, mitä me toivomme. jos me harjoitamme kauppaa maiden kanssa, ongelma on se, että tällä hetkellä on tilanteita, joita me pidämme kestämättöminä. Siksi pidän tuolla hyvänä tätä sopimusta ja haluan kiittää kollegoja, jotka valiokunnassa intensiivisesti käsittelivät tätä kysymystä, koska olen vakuuttunut siitä, että tämä sopimus on hyvä tie. Me puhumme avoimesti kriittisistä kysymyksistä, mutta emme alusta asti sano, että emme neuvottele teidän kanssa, emme käy kauppaa teidän kanssa, niin siihen saakka, kunnes asiat ovat järjestyksessä. Haluamme saada aikaan realistisen aikataulun auttaaksemme maita pääsemään ongelmatilanteesta, mikä on meidän yhteinen etumme. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että voidaan nauttia suklaata tai juoda kuppi kaakaota. Kysymys on myöskin siitä, että lapset näissä maissa saavat hyvän tulevaisuuden. Kiitos, herra Kaspari. Ja nyt yksi minuutti, herra Susta. Kiitos, Kiitos puhemies. Hyvät naiset herrat, hyvä komission jäsen, nämä päämäärät tässä sopimuksessa ovat ihaltavia, ne, niitä pitäisi tukea, mutta meidän ei pidä unohtaa tärkeitä sosiaalisia kysymyksiä. Kyseessä on kaupan ala, joka koskettaa tuotantoa. Meidän täytyy taata tämän tuotannon suhteen reilut tuottajahinnat. Tämä koskettaa 14 miljoonaa työntekijää, jotka elävät kaakaan tuotannosta, koska Euroopan unionissa on maailman suurin suklaatuotanto. Meidän täytyy ajaa sellaisia uudistuksia, jotka estävät lapsityövoiman käytön. Meidän täytyy saada, saada aikaan reilua kauppaa. Ja tämän vuoksi tuen tätä mietintöä. Kiitos. Ja nyt herra Kutas, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komissaari, kollegat noin 150 miljoonaa alle 14-vuotiaista lasta työskentelee näillä tiloilla. Se on joka kuudes lapsi. Miljoonia lapsia työskentelee olosuhteissa, jotka vaarantavat heidän terveytensä, koska niiden täytyy käsitellä jopa myrkyllisiä aineita. Pelkästään Länsi-Afrikassa yli 100 000 lasta, jotka työskentelevät vaikeissa olosuhteissa kaakkaatiloilla, ja 10 000 heistä ovat ihmiskaupan uhreja kaakaan alentavat hinnat pakottavat lapsityövoiman käyttöön, joka vaikuttaa vakavasti lapsen terveyteen ja äh, koulutettavuuteen. Uskon, että äh, koulutuksen mahdollisuus on perustavanlaatuinen edellytys äh, köyhyyden vähentämiselle ja riiston lopettamiselle. Meillä EUlla on välineet tämän lapsityövoiman vastustamiseksi. Muistuttaisin siitä, että on mahdollista myös nämä äh, kaupallisten etujen äh, äh, kaupallisten etujen jäädyttäminen mahdollista tämän tulietusjärjestelmän puitteissa ja näissä maissa täytyy saada säädökset aikaan lapsityövoiman poistamiseen. Yksi minuutilla Martin. Kiitos puhemies. Kuten muutkin, minä tietysti tuen kansainvälistä sopimusta. Se tulee auttamaan sosiaalisissa ja ympäristökysymyksissä niitä sanakaan vakautta kaakaolalle, mutta minä tietysti olen syvästi huolissani siitä, että alalla käytetään lapsityövoimaa. Meidän pitää kuitenkin pitää mielessämme, että vastuu tähän asiaan puutumisesta ei ole Euroopan parlamentilla, se ei ole myöskään eurooppalaisilla kuluttajilla, se on tällä alalla itsellään. Ala on viimeisen kymmenen vuoden aikana saanut 700 miljardia euroa, mikä on valtava summa eikä se ole, ja se on käytännössä 0,0075 prosenttia investointeina työskentelyolosuhteisiin. Alalla on vastuu siihen, että se käyttää lapsityövoimaa. Sen täytyy parantaa tehtaita olosuhteita ja varmistaa, että työntekijöiden terveyttä suojellaan. Viime kädessä, minä pidän hyvänä että sopimusta, kuten sanoin, mutta viime kädessä paras tie eteenpäin on se, että me jatkamme oikeudenmukaisen kaupan kautta syntyviä tuotteita. Ja nyt on vuorossa menetelmän puhujalistaa. Rova Angelilli, yksi minuutti. Ei näytä olevan paikalla. Herra Mikolášik, yksi minuutti. Gracias, señor presidente. Kakao ako plodina, ktorá sa pestuje na viac než... Kiitos, pu- Kiitos puhemies Kaakao on tuote, jota äh, viljellään 84 kilometrillä. Se on suuri tuote ja se on sektori, joka, jossa periaatteessa äh, se ravitsee 50 äh, miljoonaa ihmistä maailmalla maailmassa. Siksi meidän täytyy saada paremmat oikeudelliset järjestelmät ja paremmat edellytykset tälle työskentelylle. Tuottajat ja tämän edellytysten täytyy kattaa kaikki osiot tuottajista kuluttajiin. Tämä kauppa, tässä kaupassa täytyy saada oikeudenmukaiset edellytykset aikaan ja sen täytyy täyttää sosiaaliset standardit ja ympäristöstandardit nyt jos, me haluamme, jos meillä on oikeudenmukaiset hinnat, reilut hinnat, olen vakuuttunut, että silloin myös pystymme ratkaisemaan kysymyksen lapsityövoimasta. Ja nyt yksi minuutti. Maisnaa. Kiitos puhemies. Suklaa ja kaakao eivät ole pelkästään jotakin, mikä ilottaa lapsia, vaan aikuiset vetävät niistä. Me olemme Tasburgissa, mutta useimmiten olemme Brysselissä, ja Brysselin suklaa on jotakin sellaista, mitä meillään ostetaan ja annetaan lahjaksi. Ja useimmat ihmiset eivät kovinkaan paljon pohti sitä, mistä kaakao tulee ja missä olosuhteissa tapahtuu kaakaon viljely ja miten valmistetaan suklaata. On käynyt selväksi keskustelussa, että meidän pitää pohtia sitä, että lapsityövoima liittyy siihen, että kaakaot ylipäätään voidaan tuoda – Kysymys ei ole pelkästään siitä, kuten Rova Köstinger sanoi, että katsotaan, ovatko lapset osa perhettä, onko työ pakkotyötä vai ei. Täytyy pohtia sitä, että olosuhteet, joissa lapset tekevät työtä, voivat vaarantaa terveyttä. Kysymys on todellakin tällaisista olosuhteista, jotka vaikuttavat terveyteen, joissa kaakaota tuotetaan ja mukana tuotannossa ovat myös lapset. Ja se täytyy estää. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta maat, kuten Ghana tai rannikko, jotka ovat kehitysmaita, jotka pyrkivät tätä kautta saman aikaan paremmat elinolosuhteet ihmisilleen, että ne että sieltä ostetaan kaakaota niin, että se tapahtuu oikeudenmukaisen kaupan puitteissa. Ja minusta olisi hyvä, että ottaisin käyttöön tällainen tunnus, ja olemme yhtä mieltä, olemme yhtä mieltä tässä parlamentissa asiasta, ja tämä on ilo. Kiitos, Ava Meissner, ja nyt komission sen Piivalks. President, uh, I think that... Hyvä puhemies. Uskon, että tässä keskustelun aikana mielipiteet olivat hyvin äh, samantyyppisiä. Kaakao on hyvin tärkeä tuote ja monissa maissa myöskin on totta, että tämä äh, sektori on hyvin tärkeä taloudelle. On hyvin tärkeää, että otamme äh, reilun kaupan ja reilun hinnan huomioon, mutta tämä pitäisi myöskin olla teollisuuden alan vastuulla, vastuulla että tuotteet, joita he tuottavat, perustuvat kestäviin työllisyys työntekijäkäyttötapoihin. Näiden asioiden pitäisi liittyä yhteen samaan pakettiin ja näin me pyrimme Ganassa ja Norsulurannikolla toimimaan. Mutta samaan aikaan on tärkeää, että käsittelemme muitakin asioita, erityisesti lapsityövoimakysymystä. Voisin tuoda esiin muutamia asioita. Euroopan unioni järjestää lobbausta, jotta ilon yleissopimus 182 ja kaksi lisäpöytäkirjaa liittyen lasten oikeuksiin saataisiin voimaan alalla. Lasten suojelu ja lapsien työvoimakäyttö käyttö on tunnustettu Euroopan unionin huomioon ja Euroopan unioni on tullut kansainvälisellä tasolla näitä kysymyksiä esiin. Tämä on hyvin tärkeää, sillä meidän täytyy käydä poliittista dialogia. Tämä on todellakin jotakin, mitä me voisimme tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä, sillä kumppanuusmaat näin näkisivät tämän myöskin tärkeänä prioriteettina. Komissio pyrkii tukemaan sosiaalisesti vastuullista hankintaa. Ja on myöskin tärkeitä ohjelmia ja projekteja, jotka erityisesti keskittyvät lapsityövoiman poistamiseen. Esimerkiksi 14 miljoonan euron ohjelma, jota ILO hoitaa. Se keskittyy lapsityövoiman käyttöön lasten koulutusohjelmiin. Ja kakaoalalla on kakaolan tukiohjelma, joka pyrkii tukemaan pieniä viljelijöitä ja näin auttamaan tuotannon kestävyyttä Gaanassa. Haluaisin vakuuttaa, että komissio on täysin sitoutunut siihen, että tämä politiikka on yhtäpitävää. Kaikissa toimissa pyrimme tukemaan ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Täytyy säilyttää mielessä se, että lapsityövoima kehitysmaissa on kysymys, jota ei voida käsitellä yksittäisenä, se liittyy muihin kysymyksiin. Köyhyyden poistaminen on tärkeä toimi ja komissio tarkastelee tuotteiden jäljitettävyyden kysymyksiä, mitä tulee lapsityövoiman käyttöön. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Puheenvuoron saa nyt vielä herra Moreira. Eh, senhor Presidente, eh, agradecer a todos que debate. Puhemies, olen kuunnellut kaikkia puheenvuoroja tässä keskustelussa, erityisesti komission puheenvuoroja. Ja komissio on sitoutunut taisteluun eh, lapsityövoiman käyttöä vastaan, joka on hyvä asia. Haluamme uskoa tähän, herra komissaari, meidän täytyy käyttää poliittista voimaamme nyt jotta saataisiin ratifioitua ja, ja pantua täytäntöön nämä ilon yleissopimukset lapsityövoimasta. Toiseksi meidän pitää käyttää kehitysapuohjelmia, jotta saataisiin kestävyyttä tai kestävää kehitystä kaakkosektorille. Ja lopuksi me tarvitsemme, meidän pitää vakavasti katsoa sitä, miten voidaan kaakaon alkuperä jäljittää niin, että, että saadaan lapsityövoima, lapsityövoimatonta kaakkauta brändättyä. Ja tämä voisi olla yksi asia painottaa tämän asian tärkeyttä. Vielä yksi huomio sallittakoon. Kysymys unionin kansainvälisistä kauppasopimuksista. Silloin kun me puhumme taloudellisesta kumppanuudesta ja, ja siitä koskevista sopimuksista AKT-maiden kanssa silloin, kun puhumme kaakkoa tuottavista maista, niin tämä asia pitäisi sisällyttää näihin keskusteluihin. EUlla on paljonkin menetelmiä käytössä, joita sen, jota sen täytyy käyttää kokonaisvaltaisella tavalla mukaan lukien se, jota ei saa unohtaa. Nimittäin yritysten yhteiskunnallinen vastuu, jonka komissaari Nikä mainitsi. Minusta tämäkin on tärkeää, mutta on, kysymys. Eurooppalaiset yritykset ovat kuitenkin keskeisiä tekijöitä kaakkosektorilla. Olisimme huonoja, ellemme, elle, elleivät ne kantaisi omaa rooliaan ja vastuutaan tässä. Kiitoksia komissaari. Ja meni. Niin, hyvät esittelijä on päättänyt tämän yhteiskeskustelun kakkaolasta. Ja tämän keskustelun päätteeksi on esitetty yksi päätöslauselmaesitys, joka ja näin ollen tämän myötä tämä yhteiskeskustelu on saatu päätökseen ja äänestys on huomenna kello 12. Sitten on vuorossa Seuraava esityslistan kohta, nimittäin neuvosto ja komission julkilausuma